euro ei ole mikään yksittäinen tapahtuma, vaan se on prosessi. Päätökset, jotka on tehty alusta asti ja sitten puolestaan vakaus- ja kasvusopimusta on vahvistettu, muita sopimuksia on tehty, tehty makrotaloudellinen tasapainoprosessi ja Euroopan vakausmekanismi ja pankkiunioni ovat näitä uusia askelia. Ja kuten te puhemies ehditte sanoa, niin paljon on vielä tehtävänäkin. Mario tähän jo on viitannut useaan otteeseen, eli kun saadaan pankkiunioni mukaan, niin sitten saadaan vahva taloushallinto aikaan ja minä haluaisin myös euroalueen talousarvion käyttöön. Siitä on periaatteessa päätetty. Me voisimme kehittää myös pääomamarkkinoita, valita myös euroalueen talousministerin ja vahvistaa myös emun legitiimiyttä ja näin tarjottaisiin Euroopan parlamentin jäsenille viimeinen sana siellä tehdyissä päätöksissä. Ja näin euroalueen jäsenvaltioiden kansanedustajat voisivat osallistua päätöksentekoon. Kun olen ollut parlamentissa kuultavana, niin sain hyvin vahvaa moraalista tukea täällä, kun meidän piti pitää kiinni hintavakaudesta, mutta myös ryhtyä epätyypillisiin keinoihin hyvin monien valtioiden valtiontalouden korjaamiseksi vuonna 2010 ja 2011 ennen kuin keskuspankki teki päätöksiä Marion johdolla. Minä olen saanut parlamentilta seuraavat viestit Eli vahva mandaatti täytyy pitää hintavakauden vahvistamiseksi, täytyy toimia riittävän rohkeasti ja, va- ja vakuuttavasti, kun eletään tällaisia poikkeuksellisia kriisiaikoja. Kiitokseni parlamentille ja minun täytyy myös viitata eurobarometriin ja luottamus Euroopan unionin parlamenttiin Euroopan unionin kansalaisten piirissä on merkittävää ja se on korkeampi kuin epäluottamus ja näin on kyse paremmasta tuloksesta kuin monessa kansallisessa kansanedustuslaitoksessa. Jean Monnet sanoi, ei kukaan tiedä, minkälaisessa Euroopassa elämme seuraavassa tulevaisuudessa, koska muutoksia tapahtuu, tulevaisuudessa tapahtuu muutoksia paljon sen pohjalta, mitä me tänään teemme. Kaikki on ennustamatonta, sitä ei pysty ennustamaan, mutta minä toivon unionille pitkän aikavälin tulevaisuutta ja olen riittävän rohkea sanomaan, että tässä vaiheessa jo tiedämme, että tulevaisuuden Eurooppa hyötyy uskottavasta yhteisvaluutasta, eurosta, niin kuin parlamentti on luvannut. Kiitokset. La parola ora al presidente. Seuraavana puheenvuoron saa keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi. Mr. President of the European Parliament. Hyvä parlamentin puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvä euroryhmän puheenjohtaja, hyvä Jean-Claude, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On todella suuri ilo olla täällä tänään ja juhlia teidän kanssanne ensimmäistä euron 20 vuotta. Euro on kaikkein käsin kosketeltavin osoitus Euroopan integraatiosta – jonka kansalaisemme tapaavat päivittäin. Näin ollen onkin sopivaa juhlia tätä vuosipäivää täällä suoraan valittujen kansalaisten edustajien kanssa. Täällä valitut edustajat ja johtajat ja muidenkin parlamenttien valitut edustajat ovat tunnustaneet, että hyvin, että hyvinvointi ja vakaus pitkällä aikavälillä on yhteinen haaste, johon on paras vastata yhdessä. Yhdessä olemme vahvempia. Sisämarkkinat ovat voimakkaassa kasvun kone ja sen kautta voimme tukea elintasoamme. Euro on suojannut sisämarkkinoiden integriteettiä. Tänä päivänä taloutemme ovat linkittyneet toisiinsa tavalla, jota ei voitu edes kuvitella silloin, kun euroa suunniteltiin. Euroalueen vienti on, kaupan valtavasti kasvanut ja arvoketju ulottuvat kaikkialle euroalueelle. Euro on tuottanut myös kaksi vuosikymmentä hintavakautta myös sellaisissa maissa, jossa tällaista ei oikein edes muistettu enää. Vakaat hinnat ovat lisänneet ihmisten luottamusta talletusten arvoon. Tämä on hyvinvoinnin yksi ehto. Tämän luottamuksen pohjalta yritykset investoivat ja luovat työpaikkoja. Tänä päivänä suurin osa haasteista on globaaleja ja niihin voidaan puuttua vain yhdessä. Tämä yhtenäisyys, yhdessä tekeminen, lisää yksittäisten maiden mahdollisuutta ylittää myös suverenisuus tärkeissä asioissa. Suverenisuus, joka ne joka tapauksessa menettäisivät globaalissa maailmassa. It is precisely in this sense. Juuri tässä mielessä yhteinen valuutta on antanut kaikille euroalueen jäsenille suverenisuuden valuuttapolitiikassa verrattuna en aikaisempiin valuuttajärjestelmiin. Yhdessä meillä on ääni ja meillä on ollut ääni, kun ajatellaan kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden sääntelyä. Tämä ääni on ollut aivan ratkaiseva, kun on muokattu maailmanlaajuisia säännöstöjä suuren talouskriisin jälkeen. Joissakin maissa ei kuitenkaan ole saatu toteutettua täysin kaikkia euron tuomia hyötyjä. Osittain se johtuu siitä, että kansallisen tason uudistuksia tarvitaan. Ja näinhän olisi minkä tahansa valuuttajärjestelmän alla – ne ovat tarpeen, jotta saadaan aikaan kestävää kasvua. Osoittan, koska talous- ja valuuttaunioni on vielä kesken. Paljon edistystä on kuitenkin saavutettu kriisin alkamisen jälkeen, mutta työtä on vielä tehtävänä. Meillä ei ole mitään vaihtoehtoja. Tulevaisuudessa meidän on tehtävä yhteistyötä ja tehtävä talous- ja valuuttaunionistamme vielä vahvempi hyvinvoinnin kone kaikissa jäsenvaltioissa. Euroopan parlamentilla on ollut ja tulee olemaan keskeinen rooli, kun se ohjaa toimintaa ja suunnittelee sitä. Menneisyydessä yhdessä EUn johtajien kanssa Euroopan parlamentti teki merkittävät päätökset, joilla perustettiin sisämarkkinat ja sen myötä sitten euro, eurokin. Tänä päivänä voimme kerätä näiden aikaisten, aikaisempien sitoumusten hedelmät. Haluamme, että tulevat sukupolvet Euroopassa voivat hyötyä meidän sitoumuksistamme. Tänä päivänä velvollisuutenamme on saada valmiiksi se työ, joka aloitettiin kaksi vuosikymmentä sitten. Kiitoksia. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia pääjohtaja. Nyt annan puheenvuoron välittömästi Euroopan komission puheenjohtajalle Jean-Claude Juncker, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämän päivän tapahtuma on suorastaan yllätys. Muistanette, että kun me lähdimme tähän hankkeeseen yhteisvaluuttaan, meitä pidettiin hupsuina ja sanottiin, että tällainen valuuttaunioni ei voisi toimia valtioiden välillä. Tätä kuulee aina vähemmän nykyisellään täällä edustajat ja toimittajat, oikeusasiain asian, opettajat, varsinkin Saksassa ja kaikki meille muutenkin sanoivat, että nyt lähdetään sellaiseen seikkailuun, jossa unioni ajautuu henkitoreisiinsa. Nyt tästä olemme hyvinkin kaukana, koska nyt voimme sanoa, että hyvinkin tyytyväisinä, että me olemme lähteneet tähän hankkeeseen 20 vuotta sitten ja se on ollut menestyksellinen hanke. Ja ne, jotka ovat olleet katsomassa tulevaisuuteen, ansaitsevat nyt maininnan. Luxemburgin pääministeri Pierre Vermeer jonka mielikuvitusta tarvitsimme. Jos sitä ei olisi ollut, emme olisi tässä tilanteessa. Hän on ollut suurena taiteilijana tässä koko unionin rakentamishankkeessa. Tähän voidaan lisätä vielä muitakin nimiä, useampiakin useat ovat uskoneet tähän mantereeseen ja uskoneet, että tähän hankkeeseen kannatti ryhtyä. Minä olen ollut mukana tässä tehtävässä, joka on nyt huomattavasti menestynyt Trishen kanssa vuonna 2011 me lähdimme siihen prosessiin, jossa saimme aikaan myös Maastrichtin sopimuksen osan, jossa puhutaan juuri tästä valuuttaunionissa. Poliittinen puoli siinä on aika lailla heikko tuossa sopimuksessa, mutta tämä valuuttapuoli aika vahva. Ja minä allekirjoittaessani tuota Maastrichtin sopimusta 5. päivä helmikuuta vuonna 1992 uskoin tähän sopimukseen ja ajattelin, että tuo yhtenäisvaluutan logiikka vahvistaisi ja syventäisi koko unionia, mutta ajattelin, että mahdammekohan pettyä. Taloudellis-sosiaaliset muutokset eri jäsenvaltioissa euroalueella kuitenkin vielä kaipaavat muutoksia. Uskon, että keskuspankin harteilla on juuri menestyksen vastuu. Sille on annettu mandaatti silloin, kuin aloitimme tämän työmme. ja yhtenäisvaluutan euron uskottavuutta ei saa kyseenalaistaa markkinoilla. No, tämä on ranskalainen numero kukakohan soitti. No, nyt tiedän. Oliko se kenties mei? Huudettiin yleisöstä. No, hän puhui eilen minun kanssani. Joka tapauksessa keskuspankin merkitys on tärkeä. Muussa tapauksessa euro ei olisi alkuunkaan niin menestynyt hanke kuin nyt on. Tiettyjä heikkouksiakin on. Olen ollut samaa mieltä Del- muutamien kanssa, Delorin kanssa muun muassa siitä, että euroalueelle pitäisi saada oma hallinto oikein, voidaan sanoa, että heikkouksena on juuri se, että euroalueen hallinto ei ole yhtenäistä. Me olemme kuitenkin saaneet talouspolitiikkaa koordinoitua enemmän myös talousarviopolitiikkaa, mutta tämä on edelleenkin aikamoinen puute euroalueella. Emme me voi kuitenkaan nyt tässä luovuttaa, vaan meidän täytyy ryhtyä uudelleen tähän keskusteluun rakentaaksemme unionia euroalueen politiikkaa on paljon arvosteltu. Otan tämän hyvin henkilökohtaisesti, koska olen ollut euroryhmän jäsenenä vakavimman euro, talouskriisin keskellä. Silloin ryhdyttiin hyvin tiukkoihin taloustoimiin, ei siksi, että me halusimme rankaista niitä, jotka tekevät työtä tai niitä, jotka ovat työttömiä, vaan siitä syystä, että nämä rakennevarat ovat pysyneet hyvinkin olennaisella paikalla tässä. Ja tässä on kyse myös tuosta maailman valuuttarahastosta. Kriisin alkumetreillä ajateltiin, että Euroopassa olisi riittävät muskelit vastustaa tätä ilman maailman valuuttarahaston toimia ja esittämiä ennustuksen toteutumista jos Kalifornia ajautuu vaikeuksiin, niin ei Yhdysvallat ota yhteyttä tuohon maailmanvaluuttarahastoon oikopäätä. Meidän olisi pitänyt ajatella hivenen samalla tavalla. Minä olen myös jäänyt kaipaamaan solidaarisuutta heti alkumetreitä lähtien silloin, kun Kreikan kriisi alkoi. Me olemme loukanneet Kreikkaa, Kreikan, Kreikkaa hallinneita olen kuitenkin iloinen siitä, että Kreikka ja Portugali nykyisin nyt ovat löytäneet, ei välttämättä vielä paikkaa auringossa, mutta kuitenkin Euroopan demokratioiden joukossa. Paljon olisi siis sanottavaa, mutta en sano kaikkea tänään, kun täytyy ylläpitää jännitettä muistelmieni varten. Olen edelleen siinä käsityksessä, että Euroopan valuuttaunioni on to, rauhanpolitiikkaa toisella menetelmällä. Niin, oman sukupolveni nimissä haluaisin kiittää niitä, jotka tekivät tämän mahdolliseksi. Valuuttaunioni, euro, on oman sukupolveni panos Euroopan yhdentymisprosessiin. Paljon on tehty niin sillä tavalla kuin me sodan jälkeiset lapset emme olisi pystyneet tekemään. Haluaisin tässä kiittää Helmut Koolia, jota ilman kaikki eli tämä ei olisi ollut mahdollista. Helmut Kohl. Kun Teo Vaikeli ja Helmut Kohl heidän täytyy saada valuuttaunioni läpi Saksassa. Monien on muuten joutunut, ovat joutuneet virkansa jättämään valmisteluprosessin vuoksi. Wim Kokki haluaisin kehua, joka äskettäin menehtyi, joka on antanut suuren panoksen Euroopan valuut- talous- ja valuuttaunioniin. Olkaamme uskollisia heidän perinnölleen. Merci beaucoup. Kiitokset. Jean-Claude tästä. Seuraavaksi kuulemme Sentenoa, euroryhmän puheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvä keskuspankin johtaja, hyvä Jean-Claude Trichet, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. On ilo saada juhlia kansanne euron käyttöönoton 20. vuosipäivää. Euro on yksi suurimmista Euroopan yhdentymisen menestysaskelista. Yhteisvaluutamme tarjoaa meille vahvan ankkurin työ, luoda työpaikkoja ja kasvua kautta Euroopan. Eurosta on tullut eurooppalaisen identiteetin symboli. Se on saavuttanut menestystä satojen miljoonien kansalaisten mielissä 19 valtiossa ja se on saanut tukea entistä enemmän kuin koskaan ennen. Se on Euroopan toiseksi käytetyin valuutta ja se vahvistaa Euroopan läsnäoloa maailmanlaajuisesti. Monet ennustivat euron epäonnistuvan järkyttävällä tavalla 25, 20 viimeisen vuoden ajan olemme kuitenkin nähneet vaikeitakin aikoja, kun tuli tuo finanssikriisi ja valtion talouskriisi. Silloin yhtenäisvaluutta ajautui suuriin vaikeuksiin talous- ja rahaliiton arkkitehtuuri osoittautui heikoksi. Silti yhtenäisvaluutta on vain vahvistunut kriisissä. Tämä, äh, tästä kuuluu kiitos kansallisille poliittisille toimille ja huomattaville parannuksille, joita on tehty euron hallinnossa on luotu unionin vakausmenetelmä ja myös pankkiunionia on vahvistettu taloushallintoa. Tämä on yksi merkki vahvistumisesta. Nykyisellään euroalue on kasvussa ja se on alkanut vuonna 2013. Tulevaisuus näyttää myönteiseltä, vaikka myös tiettyjä riskejä on havaittu työ, työpaikkoja on pystytty luomaan. Näin tästä suurin osa pystyy hyötymään. Pankkisektoria on pystytty vahvistamaan ja parantamaan. Paljon on jo saavutettu näiden 25, 20 vuoden ajan, mutta tarvitaan edelleen toimia, jotta euroalue selviää myös tulevista kriiseistä. Euroryhmä on tehnyt oman tehtävänsä tässä työssä. Sen työ on pohjannut euron, euro äh, huippukokousta joulukuussa. Tämä oli yksi suurimmista, äh, suurimmista uudistuksista unionialueella. Näin saimme vahvemman unionin vakausmekanismin ja myös pankkien kriisiratkaisujärjestelmä on paljon vahvempi. Pääjo, päämiehet myös päättivät vahventaa tätä talousarviomenettelyä ja uskon, että tämä menettely pystyy vielä vahventamaan pitkässä juoksussa e- euron merkitystä. Euroryhmä jatkaa työtä muistakin tärkeä, muillakin tärkeillä alueilla, kuten tuon talletussuojajärjestelmän eteen. Askel askeleelta me etenemme ja saavutamme vahvuutta ja vakautta ja näin saamme valuuttaunionin toimimaan joustavasti. Euroalue tästä sitten nauttii ja kansalaiset voivat hyötyä yhtenäisvaluutan eduista myös seuraavien 20 vuoden ajan ja sen jälkeenkin emme voi olla riittävästi toistamatta sitä, että euro ei itsessään ole ollut tavoite. Se on väline pyrkiessämme Euroopan kansalaisten vaurautta lisäämään ja me haluamme vastata tähän lupaukseen erityisesti vaikeina aikoina. Tämä on tehtävämme. Meidän tehtävämme on saada aikaan vauraampi yhteiskunta mukaanottava yhteiskunta, laadukas yhteiskunta itse kussakin jäsenvaltiossa ja jäsenvaltioiden välillä. Toivon, että voin esittää sen toivomuksen eläköön euro, vahvempi euro. Kiitokset. Suuret kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Ja nyt viimeiseksi puheenvuoron saa talous- ja rahasioiden valiokunnan puheenjohtaja Gualtieri, olkaa hyvä. Your presidents, your colleagues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ekon valiokunnan nimissä haluaisin aivan alkuun osoittaa kunniaa tämän talon nykyisille entisille jäsenille, jotka ovat tehneet osansa euron menestystarinassa ja jotka ovat vahvistaneet sen demokraattista valvontaa ja oikeutusta. Erityisesti haluaisin eh, osoittaa kunnioitusta edeltäjälle eh, Carfon Fogalle, Kriista, Rantsia Blatille, Pervans Verensille ja Sharon Bowsille. Olen oikein iloinen siitä, että suurin osa heistä on täällä tänään paikalla. Since its design, the euro has been a... Aivan alusta asti euro on ollut vahva taloudellinen väline ja kunnianhimoinen poliittinen hanke. Ensin yhteinen valuutta on välttämätön sisämarkkinoiden täydentävä osio. Sen kautta voidaan sisämarkkinoita syventää ja lisätä arvoketjujen voimaa markkinoillemme. Toiseksi, kuten Draghi juuri muistutti, euro on ehdo, ehto sille, että voidaan säilyttää e, e, e, jaettu valtu, valuutta, so, solidaari, suverenisuus nykytilanteessa Bretton Woodsien jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää kaiken haavoittuvimmille jäsenvaltioille. Kolmanneksen euro on rauhanomaisen, läheisemmän unionin kulmakivi globaalista kylmän sodan jälkeen ja Saksan yhdistymisen jälkeen. Emme koskaan tule unohtamaan Helmut Kohlin visiota ja rohkeutta. Mukana olivat myös Mitterrand ja Kohl ja, ja nämä muut. Kaiken kaikkiaan euro on ehdot, ehto sille, että voidaan suojella eurooppalaista taloudellista, sosiaalista, poliittista mallia – joka on mullistusten edessä. Kymmenen vuotta sitten juhlimme euron kymmentä vuotta tässä talossa. Finanssikriisi oli silloin järisyttämässä euron perustuksia. Kriisi antoi meille kaksi opetusta. Ensinnäkin sen, että vaikka se euro ei olekaan täydellinen, sen häiriönsietokyky ja vahvuus ovat kuitenkin yhteisen poliittisen päättäväisyyden jumi, pönkittäminen, että se säilyy Euroopan, kansa, Euroopan keskuspankin ja sen pääjohtajan rooli olivat ratkaisevia. Euro suojeli ihmisiä kriisin aikana. Meidän pitäisi pystyä erottamaan toisistaan euro- ja talouspolitiikka, jota harjoitettiin kriisin aikana. Jotkut, osa tästä talouspolitiikasta oli virheellistä. Toinen opetus on se, että jos haluamme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme, häiriönsietokyky ei riitä, vaan meidän on täydennettävä tätä yhteistä valuuttaamme vahvalla demokraattisella ja taloudellisella sosiaalisella unionilla ei pidä odottaa uutta kriisiä ennen kuin kehitämme tarpeelliset välineet, jotta voidaan va- varmistaa vakaus ja hyvinvointi kaikille kansalaisille. Euro on matka ja nyt on aika siirtyä matkalla eteenpäin. Olen varma, että tämä parlamentti ja sitä seuraava parlamentti tulevat oman roolinsa hoitamaan. Ora verrà suonato dal quartetto. Ja nyt kuulemme kohta kvartetti soittaa meille kappaleen. Euroopan hymni.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 Colleagues, uh, we will now proceed with the voting session. Kollegat, jatkamme istuntoa. Äänestyksellä halusin vain painottaa, että olemme kovasti myöhässä, joten puheenvuoropyynnöt voivat liittyä vain työjärjestykseen, työjärjestyspuheenvuoroja todellakin, ja pyytäisin, että ne olisivat lyhyitä, herra Gönnys, olkaa hyvä. Aivan lyhyesti haluaisin muistuttaa että entinen kollegamme menehtyi viime perjantaina, entinen Euroopan parlamentin jäsen Bozo. Hän oli hyvä, antelias mies, entinen karabinieri, ja hän keskitti poliittisen taistelunsa vuoriston ihmisten puolesta työn tekemisen. Haluaisin häntä muistaa. Itse nyt, mutta ajatuksensi eivät. Kiitos. Sitten herra Görgets on pyytänyt puheenvuoroa. Alo. Oui. Oui. Merci, monsieur le président. Niin puhemies, hyvä puhemies artikla 27 ja moni muukin artikla liittyy työjärjestykseen 176, 74 myös. Eilen on tehty päätös siitä, että 65 vuoteen lisäeläke järjestelmän käyttöönotto otetaan, siirretään ja myös viidellä prosentilla vähennetään sen määrää ja on pääsihteeristöä pyydetty myös menemään vielä pidemmälle, eli näin eläke pysyisi suojattuna, näin sihteeristö on sanonut. Tämä on täysin epätavallista. Tämä on luotu parlamentissa vuonna 90 ja hyvin vahvoja, ko- kovia summia sinne kassaan on maksettu viimeisten 15 vuoden ajan ja tämä on parlamentin asiakirjoissa olemassa. Tämä on saanut osi, huomiota osakseen vuonna 2009 maaliskuussa, mutta vastauksia ei ole saatu. Eläkerahastossa on tietysti vaikeuksia, mutta parlamentti itse on tästä päättänyt, kun päätettiin vuonna 2009 järjestöjärjestyksestä ja silloin tehtiin päätös myös siitä, miten maksetaan maksuja eläkekassaan. Parlamentti on tämän itse luonut ja hyvät kollegat, nyt saadaan eläkettä tästä järjestelmästä, vaikkei koskaan ole joutunut maksamaan senttiäkään tuohon kassaan aina siihen, tiettyyn ikään asti. Tämä on mielestäni parlamentin jäsenten oikeuksien vastaista, eikä myöskään eh, tämän toimielimen kunnia, kunnioita, eikä voida hyväksyä tätä. Ei myöskään varmasti tavalliset kansalaiset tätä voi hyväksyä. Asia on kovin monimutkainen, mutta kirjaamme sen ylös ja saatte vastauksen. Sitten Rava Anderson. President, I stand on the rules of procedures. Puhemies, 22.4 artiklan mukaan haluaisin vedota interseksuaalisen mepin Leilen Gyrmin, joka on nälkälakossa ollut 69 päivää. Hänet pidätettiin vii vuosi sitten, kun hän tuomitsi tietyn valloituksen. Monet muutkin mepit ovat tämän tuominen, mutta hän on nälkä lakossa. Tämä liittyy kurdi tilanteeseen. Voisitteko katsoa hänen, hänen e, e, istuntoon 25. päivä. Puhemies keskeyttää puhujan. No Tämä ei ole työllistyspuheenvuoro, mutta kirjaamme sen ylös. Rova Bilbao ja se on viimeinen puheenvuoro, jonka myönnän. Hyvä puhemies. Minä pienen sekunnin haluan käyttää hyväkseni aikanne. Me nyt juhlimme euroa äsken, mutta kiinnittäisin huomiota niihin kuuteen henkilöön, jotka esittävät puheenvuoronsa euron menestyksestä, ovat olleet miehiä. Toivon, ettei seuraavien 20 vuoden ajan käy näin, ettei naisia saada tähän joukkoon. Uh, Sitten menemme äänestyksiin ja ennen kuin Teemme Meninin yksi ilmoitusasia. Useat valikunnat ovat päättäneet aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen artiklan 69c kohta mukaisesti. Neuvotteluvaltuuksien pohjana olevat mietinnöt ovat saatavilla täysistuntoverkkosivustolla ja niiden otsikot julkaistaan istunnon pöytäkirjoissa. Artiklan 69c kohta 2 mukaan jäsenet tai ryhmät, jotka muodostavat vähintään keskitason vähimmäismäärän voivat pyytää kirjallisesti huomiseen mennessä, siis keskiviikko 16. tammikuuta keskiyhön mennessä, että päätöksestä aloittaa neuvottelut äänestetään. Jos pyyntöä äänestää päätöksestä parlamentissa aloittaa neuvottelut ei esitetä edellä mainitussa määräajassa, valiokunnat voivat aloittaa neuvottelut. Nyt äänestämme ensimmäisestä mietinnöstä. Se on herra Pospisilta tullitarkastuslaitteen rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi. Yksi äänestys, äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Herra Pospisil, olkaa hyvä. sorry, sorry, president, Mr. Niin, puhemies Pospisil ei pääse paikalle, mutta hän kuitenkin toivoi tästä äänestystä, valiokuntapohjan äänestystä. äänestystä. Siitä äänestetään käyttöönoton puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli se lähetetään takaisin valiokuntaan. Sitten Valeron mietintö. Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EUn ja Albania:n välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen. Menhuta äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Seuraava mietintö. Herra Predan mietintö EUn ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja. Kroatian liittyminen. Ymmärrän, että herra Preda haluaisi puheenvuoron. Ei näin ei ole. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Jälleen herra Predan mietintö EUn ja Kirgisian laaja-alainen sopimus. En ole saanut kirjallisia vastalauseita suosituksen hyväksymisestä yksi 13 kohdan, kohdan kuusi mukaisesti, sen tämä hyväksytty sitten Van de Kampin mietintö autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä. Yksi äänestys, meidän huutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten Monteidore Akiarin mietintö ilman kuljettajia vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä. Tarkistukset 32-33 yhtenä ryhmänä nimen äänestysäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Tarkistus 28 ja 34 minuutin äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 29 ja 35 ja minuutin äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 30 ja 36 noudat äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 31 ja 37. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sekin on hylätty. Nyt komission ehdotuksesta äänestys äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli Euroopan parlamentti on saattanut loppuun ensimmäisen käsittelyn. Sitten Fjellnerin mietintö. Tiettyihin EUn ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen. Tarkistus 40, niin minuutin äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 41. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Parlamentti on saattanut loppuun ensimmäisen käsittelyn. Sitten Rova Grappini mietintö tulliyhteistyötä koskevan tulliohjelman perustaminen. Äänestetään tarkistuksista 1-61 yhtenä ryhmänä kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten komission ehdotuksesta menuutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. Rova Grappini, haluatteko puheenvuoron? Rova Grappini pitää puheenvuoron, hän etsi toimimaan mikrofonia hiukan kärsivällisyyttä. Can't be the technology. Joskus emme pärjää teknologian kanssa. Maria. Yeah, we now have a micro, Thank so you very much. Mulțumesc no Kiitos puhemies. Toivon että tämä voitaisiin lähettää takaisin valiokuntaan. Aloittakaamme sitten myös kolmikantaneuvottelut. Kiitokset tästä äänestystuloksesta. Äänestetään kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely on siis päättynyt Euroopan parlamentissa. Sitten Hybnerin mietintö Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen. Aha, lähetetään tietysti valiokuntaan. Eli Hipnerin mietintö Veroman investointipankin perussäännön muuttaminen. Yksi äänestys, äänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten edustaja Minelarin mietintö sukupuolten tasa-arvon Euroopan parlamentin toiminnassa. Äänestämme kohdasta kuusi, alkuperäinen teksti, kättä nostamalla Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 13 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Molemmat kättä nostamalla ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan tulos, jos sopii. Äänestys alkaa. Päättyy. Se on hylätty. Kohta 17 kahdessa osassa kättä nostamalla puolesta. Ensimmäinen osa vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistetaan tulos myös tästä. Äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. Kohta 20 argumentin teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistetaan tulos jälleen. Äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. Nyt sitten kohta 21 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tulos jälleen, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Arvostaisin, jos kollegat nostaisivat kättä kunnolla. Kohta 23. osassa ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. Kolmas osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 27 kahdessa osassa se 10 osaa puolesta. Haluatteko edellisen tuloksen tarkistaa, joten Kolmas osa, kohta 24, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kollegat jälleen arvostaisin sitä, jos nostettaisiin kädet. Äänestys ei ole pitkä. Kohta 27 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistetaan tulos. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 28 osassa puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tulos. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 33 kahdessa osassa molemmat äänestyksiä Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty on äänestys kohdasta 34 äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. on äänestys kohdasta 35 äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. Nimenhuuto äänestys kohdasta 36 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Nimenhuutoäänestys 239 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kohta 41 kahdessa osassa kättä nostamalla ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Täytyy tämän tulos tarkistaa. Äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. Kohta 45 alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjiä. Tiukka tulos. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme kohdasta 52 osassa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Se on tiukka tulos. Tarkistamme sen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vähemmän tiukka kuin luulin, mutta hyväksytty jälleen kerran vetoomus. Nostakaa kättä. Sitten äänestämme johdatusakappaleesta J, tarkistus 2 kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Johdantoskappale S, nimentuhuta äänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. johdanto U kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Johdatuskappale V kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Onnittelut sitten etenemme herra Marinuskun mietintö eurooppalainen yhteisyritys ITERia ja vuosien energian kehittämistä varten. Yksi äänestys päätöslauselmasta kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty onnittelut. Sitten äänestämme Heisin mietinnöstä. Arvio EUn talousarvion käytössä julkisen sektorin uudistamisessa äänestetään päätöslauselmasta kokonaisuudestaan. Nimenomaan äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut sitten Herra Gzibin mietintö uskonnon ja vapaamuksen vapauttajan ulkopuolella edistävää EUn erityisesti erityislähettilästä koskevat EUn suuntaviivat ja toimeksianto. Päätöslauselma kokonaisuudessaan ja äänestyksessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten Matiasin ja Urtasunin mietintö, sukupuolten tasa-arvo ja EUn verotuspolitiikka alkuperäinen teksti kohta yksi kahdessa osassa ensimmäinen osa näyttämällä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kohta kolme alkuperäinen teksti. Haluatteko tarkistaa tuloksen? Kohta yksi toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kohta kolme alkuperäinen teksti käyttää nostamalla puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty neljän äänen erolla. Tarkistus kolme, niin minuutin äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti, alaotsikko, yhtiöverotus, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kohta 13 alkuperäinen teksti. Selvä, tarkistetaan tulos alkuperäisen tekstin alaotsikosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Pahoittelen, mutta auttakaa minua nostamalla kättä. Alkuperäinen teksti kohta 13 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kohta 14. Se oli selkeä, se oli ihan selvä. Kohta 14 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kohta 17 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Alkuperäinen teksti tekstiala otsikko vaaroiden ja pääoman verotus puolesta vastaan tyhjiä. Tästä tarkistetaan tulos. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten äänestyksenä tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten tarkistus 5, minuutin äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Sitten tarkistus 6, nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty yhdellä äänen erolla. Alkuperäinen teksti, kohta 26, kättä nostamalla äh, puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme tuloksen, äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. Kohta 28 alkuperäinen teksti kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Tarkistamme tuloksen, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 32 minuutin äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kohta 36 käyttäen nostamalla puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kohta tarkistus 7 käyttäen nostamalla puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 41 tarkastusta 8 minuutin äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 9 kättänastumalla puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Johdatuskappale J alkuperäinen teksti kahdessa osassa kattaa askelta ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Tämä on tiukempi tulos. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Johdatus kappale K, tarkistus